notre séance de commission des budgets. No niin, talousarviovaliokunnan kokous alkaa ja työjärjestyksen mukaisesti viime viikolla kerroin tästä ja haluaisin kertoa teille koordinaat- päivän koordinaattorin kokouksen päätöksistä niin, että voitte sitten hyväksyntäni antaa näille Ensinnäkin ekovaliokunnan kanssa oma aloite mietintö Junckerin investointisuunnitelmasta 300 miljoonaa euroa. 300 miljardia euroa. Rova Olmajer on vahvistettu tässä esittää lausunnon laatijaksi live-valiokunnan kahdesta mietinnöstä – jotka liittyvät älyrajojen pakettiin. Tämän lisäksi olemme pyytäneet työjärjestyksen kohda 55 soveltamista yhteisvaliokuntaan ja meillä on tämä alivaliokunta, joka käsittelee puolustusasioita. Ja kysymyksessähän on YU. Et e de défense, politique commune työmatkojen rahoitus. Kolmanneksi olemme, olemme sopineet, että budjettivaliokunta on mukana talousarvion valvontavaliokunnan kuulemisessa, jossa käsitellään omien varojen suojelua. Rova Syling on määrätty tässä vastuuhenkilöksi sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistamiskysymyksessä. Eli siinä, että tasa-arvokysymykset otetaan huomioon budjettivaliokunnan kaikessa työssä. Haluaisin vielä varmistaa, että olette saaneet 24.-25. syyskuuta ja kahden muun kokouksen pöytäkirjat, ja niihin ei ole mitään huomiota esitettäväksi. Näin ollen sitten tulemme äänestyksimme. Ensin äänestämme Ensin äänestämme siis lisätalousarvioesityksestä numero 2 kautta 2014 varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamisesta aiheutuva ylijäämä. Ja haluaisin antaa puheenvuoron aluksi herra Dupreille, eli esittelijälle. Olkaa hyvä. Ah, Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti vain. Minulla oli aiemmin jo tilaisuus kertoa teille, että tarkistusten jättäminen on tarpeen sen varmistamiseksi, että kaikki lisätalousarviot voidaan käsitellä samanaikaisesti, koska mikäli emme olisi tätä tehneet, tätä tarkistusta, silloin neuvoston kanta olisi katsottu hyväksytyksi, joten oli tarpeellista tehdä tämä tarkistus. Nyt pyytäisin, että suurin osa, su, mahdollisimman suuri osa kollegoita äänestämme tarkistuksen puolesta, koska on tärkeimmin strategian kannalta, jotta voimme maksumääräjien vajeen vuonna 2014 2015 hoitaa kuntoon ja haluaisin, että te tukisitte näitä kahta tarkistusta, jotka yleisesittelemme on tehneet. Ja toivon, että tämän lisäyksen eh, myötä koko sosiaaliryhmä joka iikkaa myöten voi äänestää tämän puolesta. Numero No niin, hyvä. Meillä on tarkistus numero yksi esittelijältä. Kuka on puolesta? Kiitoksia. Sitten vastaan. Kaksi vasta ääntä. Ko tyhjä. Ja tämä tarkistus on hyväksytty valiokunnassa. Seuraavaksi tuossa kappale D, tarkistus 1, Rova Gardia Saval puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty taas on kappale DA, uusi, tarkistus numero kaksi, esittelijä on puolesta. Kuka on puolesta? Vastaan. Tyhjä. Ja yhtä lailla hyväksytty. Ja näin äänestämme näin muutetusta tekstistä äänestyksenä sähköisesti. Äänestys alkaa.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 Ovatko kaikki voineet äänestää? Äänestys päättyy. Teksti on hyväksytty 21 äänellä puolesta, kolme vastaääntä. Alors nous avons maintenant une série d'amendements. Seuraavaksi meillä on useampia kohtia, jotka liittyvät Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoon. Kohta, tarkistus 2, kohtaan 2a uusi. Se on katettu. Tarkistus 3 esittelijä puoltaa kukaan puolesta. Ja tehdään tämä sähköisesti. Äänestys alkaa. Scrutin est clos. Äänestys päättyy. Tarkistus on hyväksytty 14.9 äänin. Seuraavaksi tarkistus 4 kohtaan 9a uusi. Esittelijä puolta äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 9b uusi, tarkistus 5, esittelijä puolta äänet puolesta. Vastaan. Tyhjä, hyväksytty. 13a uusi, tarkistus 6, esittelijä puolta äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää, ei sitäkään. Hyväksytty. 13b uusi, tarkistus 7, esittelijä vastustaa äänet puolesta Tehdäänpä tämä sähköisesti, jos teille sopii. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Eikö se toimi? L'amendement est voté par 15 Tarkistus on hyväksytty 15 puolesta 8 vastaan. Seuraavaksi 13c, tarkistus 8, se on jo katettu. 13 D uusi, tarkistus 9, sekin on katettu. Sitten johdantossa kappale EA uusi, e, tarkistus 1, esittelijä puolta, klikkaavat puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hy- hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme nimenhuutoäänestyksenä näin muutetusta tekstistä. Äänestys alkaa. Le scrutin est clos. Äänestys päättyy. Teksti on hyväksytty. 21 puolesta kolme vastaääntä. Seuraavaksi siirrymme toiseen mietintöön globalisaatiorahastovarojen käytöstä herra Sarvamaalta. Hänellä ei todella mitään sanottavaa tähän. Eli alamme äänestämään tarkistuksesta kohta yksi, tarkistus kaksi, esittelijä puoltaa äänet puolesta. Merci, Bess. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 2a uusi, tarkistus 3, esittelijä vastustaa. Äänet puolesta. Äänestetään tästä sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus on hyväksytty 17 äänellä puolesta, 8 vasta ääntä. Seuraavaksi 6a uusi tarkistus 4. Tämä on katettu. 7a uusi tarkistus 5. Esittelijä puoltaa. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Yksi vasta, tyhjä Seuraavaksi 7b uusi tarkistus Kuusi esittelijä puolta äänet puolesta. Vastaan. Ei vasta ääniä. Yksi vasta ääni. Tyhjä ääniä ei ole. Hyväksytty. 7c uusi tarkistus 7 esittelijä puolta äänet puolesta. Kiitoksia. Vastaan. Kolme ääntä. Ei tyhjiä ääniä. Tarkistus on hyväksytty. Kohta kahdeksan. Tarkistus kahdeksan. Esittelijä puoltaa äänet puolesta. Kiitos. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Johdantosa on kappale DA uusi. Tarkistus 1. Esittelijä puolta äänet puolesta. Kiitos. Vastaan. Tyhjää. Ei tyhjää ääniä. Siirrymme äänestämään näin muutetusta tekstistä nimenhuutoäänestyksenä sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja teksti on hyväksytty. 21 puolesta, 4 vastaääntä. Monsieur Depré, nous allons passer. Herra Depré. Siirrymme pääluokkaan kolme. Tässä on juuri saatu äänestystulokset ja tässä on nyt kysymys määrärahojen siirrosta. Meillä on, te haluaisitte ehdottaa, ehdottaa tarkoitusta 31. Tehdään tämä yhdellä äänestyksellä. Olkaa hyvä, herra. Kiitos puheenjohtaja. Joka tapauksessa nämä kaksi ensimmäistä voidaan ottaa yhteen nyppäisen 26 ja 28, siis voidaan äänestää yhdessä, koska on tarpeellista saada nämä äänestetyksi, hyväksytyksi jotta voidaan pistää täytäntöön niiden äänestyksen, äänestysten tulokset, jotka juuri toimitettiin. Ja määräraha täytyy siirtää globalisaatiorahaston käyttöön niin, että nämä rahat sitten voidaan käyttää edunsaajien hyväksi, joten mehän äänestimme näistä asioista, joten meidän täytyy äänestyksessä hyväksyä nämä määrärahasiirrot vastaavasti. Ketkä ovat nyt puolesta sitten? Vastaan. Vasta ääniko teiltä? Tyhjää. Nämä kaksi tarkistusta on hyväksytty, 26 ja 28. 31 on hieman eri asia. Joka vuosi vuoden päätteeksi komissio tekee ehdotuksen, että kutsutaan nimellä koontisiirto. Tämän tarkoituksena on varmistaa se, että maksumäärärahat voidaan saattaa tasapainoisen tilaan vuoden lopuksi. Nyt joistakin budjettikohdista on asiat hoitaa kuntoon siten, että tehdään sisäisiä siirtoja. Tämä on normaali varanhoitoasetuksen mahdollistama menettely. Ja eri budjettikohdissa tarvitaan kuitenkin lupa tähän ja komission tämän hoitaa kuntoon. Määrähän siirto liittyy nyt määrärahatarpeisiin, joita ei ole voitu tyydyttää sisä, sisäisillä siirroilla kunkin budjettiluvun sisällä. Ja tämä siirto 2018 liittyy maksamarahoihin, jotka vastaavat 176,1 miljoonaa euroa eli 0,1 prosenttia kokonaismaksumäärärahoista, jotka on sallittu budjetissa vuodelle 2014. Mikäli haluatte, voin antaa teille yksityiskohtaisempaakin tietoa. Joitakin jäseniä tämä saattaa kiinnostaa. Voin, voin kertoa, mistä budjettikohdista on kyse, mihin budjetin kohdin pistetään rahaa ja mistä siirtän rahaa muualle mutta tämä viisi liian ai- paljon aikaa. 20 minuuttia minulla menisi aikaa, mikäli tämän kaiken teille selostaisin nyt, mutta Komission laatima asiakirja on nyt se, josta nämä tiedot löytyvät, ja nyt on määrä siis äänestää tästä koontisiirrosta. Kukaan ei täällä kollegoista vastusta, eikä halua yksityiskohtia. Tällä tavalla voidaan varmaankin varmistaa nämä maksut. Tämä on varmaan ihan hyvä tapa menetellä, jos budjettikohtia ei saada käytettyä. Ja niitä tarvitaan jossain muualla, jossa määrärahoja ei ole Tällä tavalla voidaan nopeuttaa maksuja. Eli äänestämme tarkistuksesta 31. Esittelijä puoltaa. Ketkä ovat puolesta? Kiitos. Vastaan. Yksi vasta ääni. Tyhjää. Ei tyhjä. Tarkistus 31 on hyväksytty. Rova Olmeier. Ah oui. Oui. L'article 50. Une transformation de poste au terme de la... Kyse on äh, artikla 50 pohjalta tehdystä palkkaluokkien korotuksista tai muutoksista. Ää, äh, puheenjohtaja, Kyse on komission ehdotuksesta. Kuunnelkaa nyt tarkkaan. Kuunnelkaa, hyvät ihmiset. Mikäli ymmärrätte jotakin siitä, mitä minä sanon, niin näyttäkää äh, vaikka kädellä pieni merkki. Tarkoituksena nyt on muuttaa 45 virkaa. AST3 pysyvä viroiksi astsc 4 Ja lisäksi on määrä muuttaa 26 ASTS se virkkaa määräaikaiseksi AST4-viraksi ja yhdeksän määräaikaista AST3-virkaa 45 AST SC4-viraksi. Jotta voisin täydentää vielä, kyse on Olafista ja kahden viran muuttamisesta AST1 kahdeksi AST SC1-viraksi. Jos joku pystyy toistamaan tämän kohtan, niin on kyllä älyllisesti minua paljon viisaampi. Nämä ovat purin kannalta neutraaleja. Artikla 50 varantoasetuksessa on tässä pohjalla ja valiokunnalla on kolme viikkoa aikaa esittää sen Tarkoittaa sitä, että määräaika tulee umpeen 27. lokakuuta ja tämä astuu sitten voimaan sitten kun vuoden äänestys on toimitettu. Minä en itse tästä ymmärtänyt yhtään mitään. Tässä kaksi kysymystä. Miksi nämä toimet halutaan tehdä? Olen saanut tässä asiakirjan, jossa selitetään, että tämä kaikki on tarpeellista, jotta voidaan mahdollistaa se, että luodaan uuden komission kabinetit. Tämä on aika kummallinen peruste. Tämä, tämä lukee tässä asiakirjassa, joka meillä on toimitettu komissiolta. Ja toisaalta Tämä on budjetin kannalta neutraali päätös, joten nähdäkseni tämä jo ei aiheuta lisäkustannuksia, mikäli ymmärtää taulukkoa oikein, joten todennäköisesti kyse on vähemmän pätevyyttä edellyttävien virkojen muuttamisesta toisiksi, mutta tälle vaikutuksia. Minä en tästä kyllä oikein ymmärrä mitään, mutta katson, että muodollisesti meidän täytyy tämä äänestys toimittaa ja sitten pyydämme komissiolta lisää tietoa tämän asian selittämiseksi. Joten pyytäisin, että nyt äänestämme tästä asiasta. Eli se komissio tähän vähän haluaa selittää jotakin minä saisin kyllä lisää tietoa tästä. Tästä asiakirjasta ei oikein saa tarkkaa kuvaa siitä, mistä nyt on kyse ja mitä argumentteja on, tässä on takana. Argumentit ovat tässä suhteellisen heppoisia, mutta budjetilta on neutraali asia. Joka tapauksessa teksti teitä, herra Pre, on kyllä erittäin hyvä. Koska komissio on paikalla, niin voitte varmaan käyttää puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä yritän kyllä selittää tätä Ensimmäinen ensimmäistä tämän vuoden alusta lähtien on uusia avustajatehtäviä. Meillä on sihteeristö, paikka, jota aikaisemmin ei ollut olemassa ennen tätä vuotta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tässä sihteeristötoimia varten tarvitaan rekrytointitoimia, jotka ovat alemmalla tasalla kuin aikaisemmin ja näin ollen kustannuksetkin ovat alempia. Komissio voi näitä toimia varten rekrytoida, mutta sitä varten se tarvitsee henkilöstötaulukon, jossa jokaisen viran yksityiskohdat annetaan luokkapohjaisesti ja toimiryhmän kohtaisesti, ja näitä täytyy muuttaa. Kun komissio esitti 2014 talousarviota, niin näitä virka ei vielä ollut. 2015 talousarvioon nämä on jo otettu huomioon henkilöstötaulukkoon uusien luokkien mukaisesti. No nyt ollaan tässä vuoden loppuvaiheessa menossa, jolloin meillä ei ole riittävästi aasteen virkoja sihteeristölle, koska kun joku paikka on vapautunut, siihen voi uudelleen rekrytoida sihteeriä esimerkiksi, kun ajatellaan jotakin uusia kabinetteja, joita nyt käynnistetään. Ja komissio voi rekrytoida, haluaisi rekrytoida tähän uuteen luokkaan, mutta tätä luokkaa varten ei ole riittävän yksityiskohtainen kuvaus vielä henkilöstötaulukossa, joten tässä voidaan käyttää tätä artiklaa 50, jossa on määräykset riittävästä joustavuudesta näiden ö, sääntöjen suhteen niin, että voidaan rekrytoida jo sihteeristötoimiin henkilöitä. Ja tämä ja sääntöjen mukaisesti auktorisoidaan. Ja tällä tavalla hieman säästetään. Tässähän on kysymys vain parista tämän vuoden loppukuukaudesta. Ja sitten 2015 talousarvion osalta nämä ovat jo mukana uudessa henkilöstötaulukossa, uudessa rakenteissa ja virkojen määrissä, jotka on, joille on lupa annettu. Toivottavasti tässä nyt pystyn selventämään tätä asiaa. Sepä nähdään. Herra Dupré. Euh, Minä kuuntelin tässä suurella mielenkiinnolla. Nyt Mieleni herää kysymys. Suoraan sanottuna, miksei Ville voittu alun perinkin selittää tätä asiaa ja mistä tehtävistä ja mistä viroista on kyse kabinetissa, koska kabinetti toimii tälläkin hetkellä. Joten äh, mihin, mitä virkoja tarvitaan ja mihin, mitä tehtäviä hoitamaan henkilökohtaisesti ehdottaisin tällä hetkellä, että tätä lykätään tätä päätöstä. Nyt en ole vielä aivan valmis tätä purematta nielemään. Hyvä. Herra Oli, olkaa hyvä. I think... Puheenjohtaja, minusta tuntuu, että ei nyt selvästi ole selvää, mitä olemassa oleville tapahtuu ja haluaisimme saada lisää tietoa tämän päätöksen tueksi. Siksi tuen sitä, mitä herra Gerard Dupré on tässä sanonut. En nyt ole tyy... en nyt tyydy tähän komission antamaan vastaukseen. No niin, ehdotan, että esittelijän ehdotuksesta äänestetään, eli siis, että siirretään tätä päätöstä myöhemmäksi. Näin me voimme saada lisätietoja vielä asiaan. Ketkä puoltavat esittelijän ehdotusta siirrosta myöhemmäksi? Kiitos vastaan. Tyhjää muutama tyhjä äänikin. Ei vasta ääniä, eli enemmistö puolsi esittelijän ehdotusta siitä, että tarvitaan lisätietoja. No niin. Seuraavan kokoukseen varmaan komission edustajat tulette selventämään asian aivan lopullisesti. Alors, Madame Holmeyer, nous ayons... Rouva Holmeyer ei voinut olla paikalla, koska hänellä oli velvoitteita muualla. Kenties edustaja Fernandes voi esittelijä korvata tässä. Eh. Kiitos puheenjohtaja. Puhuva Portugalia. Meillä on kaksi ehdotusta, jotka, ovat, eh, jotka liittyvät eh, tuomioistuimeen. Yksi niistä liittyy 575 tuhanteen euroon. Tämä on palkkasopimusta. Tämä on oikeudellinen velvoite meille. Ja toinen on sitten 413 miljoonaa euroa. Ja tämä liittyy taas sitten sähköisten julkaisujen rahoitukseen. 413 000 euroa, eikä näiden kahden ehdotuksen osalta ole mitään ongelmia. Sitten esittelen vielä muutoksen sopetuksen tässä, joka liittyy alueiden komiteaan. Tässä on virkojen muutos. Tällä ei ole talousarviovaikutusta. Ja näin ollen esittelijä ehdottaa, että nämä kolme kohtaa hyväksyttäisiin. Merci. Peut-être qu'on peut faire un vote bloqué sur les trois... Les trois... No niin, olette nyt kuulleet tämän kannan. Ketkä puoltavat? vastaan, Tyhjä. Nämä kohdat on hyväksytty. Näinpä olemme päässeet äänestyksissämme loppuun. Ja seuraavaksi annan puheenvuoron herra Fernandesille uudestaan. Hän esittelee meille lausuntonsa Euroopan unionin ja South Tomeja Principen demokraattisen tasavallan välisestä kalastuskumppanuussopimuksesta. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Tässä on sovittu pöytäkirjasta, jolla sovitaan kalastusmääristä ja rahoituksesta kalastussopimuksessa Euroopan unionin ja Sao ja Principen demokraattisen tasavallan välillä 2 miljoonaa 805 2 miljardia 805 miljoonaa euroa ja neljä vuotta on tässä kesto. 350 miljoonaa euroa viimeiselle vuodelle ja 375 muille vuosille ja 7, miljoon, 7 tonnia kalastuskiintiö on neljän vuoden aikana tässä halutaan tukea myös Satome ja Prinsipen kalastussektoria ja torjua laitonta sääntelemätöntä kalastusta. Halutaan tukea pienkalastusta ennen kaikkea. Ja tässä 55 eurolla nousee per tonni vuosittainen määräraha, jos kalastuskiintiö ylitetään, mutta tätä, tämä saa korkeintaan tuplautua. Kaikki ympäristöhuolet on myös otettu huomioon tässä pöytäkirjassa ja näin ollen en näe mitään ongelmaa pöytäkirjan hyväksymisen suhteen. Kiitoksia. Merci, Kiitoksia, herra Fernandes. Haluaako joku kommentoida tätä lausuntoa? Ei kukaan. Muistuttaisin, että tarkistusten määräaika on 23. lokakuuta. Valiokunnassa äänestetään 20. marraskuuta, kalastusvaliokunnassa 3. joulukuuta ja täysistunnossa tätä käsitellään tammikuussa. Seuraavaksi herra Stefanik käyttää puheenvuoron Euroopan rahastojen varojen käyttöönotosta. Andersenin mietintöön. Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Irlanti jää jätti hakemuksen, että se saisi rahoitustukea Euroopan globalisaati rahastosta 171 irtisanomista Andersen Irlanti yrityksessä, joka toimii korutuotannossa, koruteollisuudessa. Tämä liittyy siis 171 työntekijän äh, vähentämiseen. Melkein 70 prosenttia näistä ovat naispuolisia työntekijöitä. Kokonaisuutena jo tässä ehdotetaan puolitoista miljoonaa euroa, joka liittyy suuriin rakenteellisiin muutoksiin, jotka johtuvat globalisaatiosta. Minun täytyy huomata, että tämä eh, ehdotus ei, ei täytä 500 eh, irtisanotun kynnystä, mutta erityisolosuhteista johtuen komissio tukee sitä, että vietäisiin eteenpäin tätä pyyntöä. Ja siksi minäkin tuen tätä pyyntöä. Merci, monsieur. Kiitoksia, hyvä esittelijä. Haluaako joku käyttää puheenvuoron tästä? Herra Stefaninkin mietintöön, onko jollain sanottavaa? Määräaikatarkistuksille on 16. lokakuuta Mm, ei vaan 16. lokakuuta tätä tarkistellaan valiokunnassa. 23. joulukuuta ei vaan lokakuuta on tarkistusten määräaika. 3.4. marraskuuta käsitellään ja äänestetään valiokunnassa ja sitten seuraavassa täysistunnossa tämä Tästä äänestetään seuraavaksi. Anna puheenvuoron herra Negreskulle. Hän on esittelijänä Spreader Stores äh, globalisaatiorahaston varojen käytössä. Niin, tämä äh, on pyyntö, joka on tullut Kreikan viranomaisilta. Tässä äh, on kyse Spreader Storesin ähm, Storsista, joka on hakeutunut konkurssiin talouskriisin takia ja tämä koskee seitsemänsataakuusikymmentäyksi työntekijää, jotka on vähennetty tämän takia. Tämä on vähittäismyynnin alalla toimiva yritys, johon kriisi on vaikuttanut hyvin paljon, erityisesti Kreikassa koska Kreikka on hyvin syvässä taantumassa ollut nyt kuuden vuoden ajan tämä kriisi on aiheuttanut hyvin paljon työpaikkojen menetystä ja kulutuksen vähentämistä. Tämä yritys on ollut yksi tunnetuimmista kreikkalaisista yrityksistä vaatealalla, mutta nyt se joutuu siis sulkemaan talouskriisin takia. Tämä hakemus täyttää ohjelman periaatteet. Tässä on kyse hankista, joka, kattaa yli, joka on yli 12 miljoonan euron arvoinen ja noin 7 miljoonaa menee suoriin hankkeisiin. Globalisaatiorahasto siis kattaisi noin vähän yli 7 miljoonaa eli 60 prosenttia tästä kokonaisbudjetista – 60 prosentti on saavutettu. Tämä on erittäin hyvä, siis 60 prosenttia katetaan globalisaatiorahastosta. Hakemusaikoja on noudatettu, samoin kaikkia periaatteita, jotka liittyvät syrjimättömyyteen, kansallisen ja EUn lainsäädäntöön. Siksi tuen tätä hanketta ja jos haluatte jättää tarkistuksia, niin odotan niitä mielenkiinnolla. Kiitoksia, hyvä esittelijä. Haluatko joku käyttää puheenvuoron tai esittää kysymyksiä? Ei ole. Kerronpa teille siis, että työllisyysvaliokunta antaa tästä kantansa 16. tätä kuuta 23. lokakuuta kello 12 on määräaika tarkistusten jättämiselle tähän, näin, tähän esi- mietintöön. Kolmas ja neljäs mm, Marraskuuta äänestetään budjettivaliokunnassa ja marraskuussa tätä käsitellään myös täysistunnossa. Ennen kuin siirrymme kokouksen osaan, joka käydään suljetuin oviin, niin haluaisin vielä kiinteistöpolitiikka mietintöön viitata. Rova Holmael ei tänään ole paikalla esitelläkseen tätä mietintää. Kenties herra Fernandes voi sitten korvata häntä tässäkin asiassa. Sur la politique euh, immobilière. Siis kiinteistöpolitiikka mietintö Rova Hall Mayerilta. Hän ei ole paikalla. President, euh, sur, euh, la... Kiitos puheenjohtaja. Mitä kysymykseen tulee? Ja Keniassa Nairobissa sijaitsevan lähetystöön tai edustustoon tulee. Nyt aion puhua toista kieltä, eli portugalia. Eh, niin, esittelijämme. Jotta saisi yksityiskohtaisempaa tietoa tästä aiheesta ja artiklan 213 varanhoitoasetuksesta pohjalta ehdottaa, että saadaan, jotta saataisiin parempi analyysi ja parempi mietintö, niin siirrettäisiin määräaikaa kahdella viikolla niin, että voitaisiin antaa kanta tästä. Ja tätä minä ehdotan esittelijän suulla tässä. Ja toivottavasti valiokunta voi hyväksyä asian. Bien. Hyvä, kukaan ei näytä vastustavan. Eli siirrämme tätä kahdella viikolla eteenpäin. Ja rouva Holmair tulee kertomaan meille itse huomionsa ja suosituksensa tästä asiasta. Ja otan, otamme tämän asian uudelleen esityslistalle mukaan. No niin, olemme saaneet julkisen istuntomme kokouksemme päätökseen ja siirrymme kokoustamaan suljetuin oviin. Pidämme kolmen minuutin tauon niin, että ne henkilöt, jotka eivät ole jäämässä saliin, saavat mahdollisuuden poistua täältä nyt. Ja tännehän jäävät sitten pelkästään Euroopan parlamentin jäsenet paikalle.